niin haluaisin ilmoittaa, että minulla on, no, minä tulen allekirjoittamaan viisi äm, oikeudellista asiakirjaa artiklan 74 mukaan parlamentin työjärjestyksessä. Ja sitten kolmas informaatio. Vihreät ovat pyytäneet, että herra Philip Lambert äh, korvaa Eva Jolin. Äm, mikäli sitä ei kukaan vastusta, niin hän tulee korvaamaan Eva Jolin Ekon valiokunnassa. Ja nyt voimme siirtyä käsittelemään esityslistaa. Eli me etenemme päivä päivältä maanantai. Sosiaalisten demokraattien ryhmä on esittänyt, että rouva Gallon lyhyt esittely immateriaalioikeuksien valvonnasta sisämarkkinoilla lykättäisiin. Herra Sois haluaa käyttää puheenvuoron siitä. Vielen Dank, Herr Präsident. Präsident Fraktion ähm, Monet kiitokset puhemies. Meidän ryhmämme on jo puheenjohtajakokouksessa viime viikolla muistuttanut siitä, että eh, Gallon mietintö on oma-aloitteinen mietintö ja se on hyvin kiistanalainen tässä salissa. Mitä tulee tämän mietinnön lisäkäsittelyyn, niin sitä pitäisi vielä arvioida uudelleen. Se liittyy siihen, että meidän uuden työjärjestysmenettelymme mukaan – Tämä mietintö esitetään lyhyesti, mutta meillä on jo myöskin vaihtoehtoisia päätöslauselmaesityksiä. Ja siitä tilanteesta, mikä tänä päivänä vallitsee, niin nämä luonnokset, joita nyt, joista nyt tullaan äänestämään, niin epäilen, että saavuttavatko ne enemmistön. Ja sitten toinen kysymys on se, että meillä on tällä välin jo sellaisia tuloksia, että komissio ihan lähipäivänä tulee immateriaalioikeuksia käsittelevän ehdotuksensa esittämään. Ja komissio on jo tehnyt päätöksen siitä, että tämä ehdotus menee lainsäädäntöteitse eteenpäin. Eli jos tällaisella hetkellä, kun on lainsäädäntömenettely meneillään, että esitellään oma-aloitteinen mietintö, joka ohittaa tämän lainsäädäntömenettelyn, niin ehdotan, että se poistetaan. Monet kiitokset, sanoi puhemies. Haluaisiko joku puhua tämän pyynnön puolesta vielä? Bardzo Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Me emme voi hyväksyä uutta lykkäyspyyntöä tämän äänestyksen osalta ja tästä mietinnöstä on sanottava, että ei ole sisällöstä vielä yhteis, yksimielisyyttä, koska tähän on esitetty paljon kompromisseja, niistä on kuukausien ajan jo keskusteltu. Ja sitten muotopuolesta minun täytyy muistuttaa, että Juri valiokunnassa äänestettiin tästä mietinnöstä jo kesäkuun alussa ja tämä liittyi niihin kolmeen mietintöön, jotka, joita myös lykättiin, lykättiin. Mutta nyt ei ole mitään syytä lykätä tämän mietinnön äänestystä, paitsi jos halutaan joillekin poliittisille ryhmille mahdollisuus antaa löytää vielä yksimielisyys, mutta ei se ole mitenkään yleinen etu. Yleinen etu on se, että lausumme tästä oma-aloitemietinnöstä nyt kantamme, joka ei ole ristiriidassa nykyisten tai tulevien lainsäädännöllisten toimien kanssa, sillä pyritään vain soveltamaan niitä lakeja, jotka ovat jo olemassa, eikä niitä haluta nyt mitenkään torjua. Um, voiced by, by Madame. Niin, rouva otti tämän asian esille ja hän tuki, että ajatusta, että tämä pidettäisiin ohjelmassa, mutta minä kysyin, haluaisiko joku tukea herra Schulzin ehdotusta. Herra Speroni, olkaa hyvä. Ei. Eli kukas haluaa puhua seuraavaksi? Rouva Gallo, Luulen, että toverini Schulz on sanonut juuri niin kuin pitikin, että tämä ei saa enemmistöä ja ryhmä äänestää mietintönne puolesta, eikä minusta nyt ole mitenkään soveliasta ja tarpeellista lähteä osoittamaan sitä, että nämä mietinnöt eivät saa taaksensa enemmistöä. No jos te nyt sitten kuvittelette saavanne tähän yksimielisen kannan, no minä epäilen siitä voimakkaasti, mutta ei tässä nyt ole puolella eikä toisella syntynyt vielä enemmistöä. Eli se mitä Schulz ehdotti on erittäin hyvä ehdotus tämän mietinnön kohtalon kannalta ja tämän aloitteen kannalta. Zakończyliśmy procedurę. Monet kiitokset. Näin tämä menettely on päätetty. Me olemme kuulleet pyynnön puolesta ja vastaan ääniä ja nyt me äänestämme tästä. Me äänestämme S- ja D-ryhmän ehdotuksen, ehdotuksesta, eli herra Sultsin ehdotuksesta. Kuka puoltaa sitä? Kiitoksia. Kuka vastustaa sitä? Enemmistö vastustaa tätä pyyntöä joten tämä kohta jää esityslistalle. Ei, no tarkistetaan vielä. Eli tarkistamme sähköisesti tämän vielä avaan äänestyksen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 306 ääntä on annettu ja tämä pyyntö ei saanut enemmistöä, vaan sitä vastustettiin 185 äänellä 117 vastaan, joten tänään keskustellaan tästä kohdasta. Ja nyt siirrymme torstaipäivään, koska tiistaihin ja keskiviikkoon ei ole tehty muutosehdotuksia. Euroopan konservatiivien ja reformistien ryhmä on esittänyt pyynnön siitä, että päätöslauselma esitys puutteet ihmisoikeuksien ja oikeusjärjestyksen suojelussa Kongon demokraattisessa tasavallassa tämä kohta lykättäisiin. Eli kyseessä on se, että äänestys tästä päätöslauselmasta lykättäisiin. Tämä on siis konservatiivien ja reformistien ehdotus ah, Kiitoksia puhemies. Niin, ECR-ryhmän puolesta haluaisin ehdottaa muodollisesti, että äänestystä siirrettäisiin torstailta ja haluaisin tehdä selväksi, että viittaamme tässä vain äänestykseen eikä muuhun asiaan ollenkaan. Ja te puhemies tässä kokouksen alussa kuvailitte yksityiskohtaisesti niitä potentiaalisia ongelmia, joita jäsenillä ehkä on torstaina matkustaessaan takaisin kotimaihinsaan, niin tiedän, että monetkin täältä eri puolilta parlamenttia pyrkivät lähtemään Strasbourgista keskiviikkona jo, ja sen takia on kohtuullista pyytää lykkäystä ehkä noin kahdella viikolla tästä aiheesta. Ja se lykätäisiin siis Brysselin minisessioon. Kiitoksia. Anu. Eh- Kiitoksia paljon. Kuka haluaisi tukea herra Bradburnin pyyntöä? Äh, zwar eine ungewöhnliche äh, Tämä oli epätavallista yhteistyötä, mutta minun ryhmäni on jo viime viikolla ehdottanut, että torstaina ei järjestettäisi äänestystä, koska me emme millään halua, niin kuin herra Daul jo pelkäsi, että me poistaisimme ranskalaisten lakko-oikeuden, mutta me haluaisimme taata sen, että eivät hirveän monet työntekijät joudu Ranskasta tai Saksasta kuljettamaan hyvin hyvin kalliilla rahalla Euroopan parlamentin työntekijöitä ja sitä sillä tavalla vesittämään lakkoa. Ja sikäli kuin minä ymmärrän, niin tässä Euroopan parlamentissa voidaan ylipäätänsä saada tukea tälle järkevälle toimelle. Ja minun ryhmäni kannattaa myöskin sitä, että tämä äänestys lykätään. Monet kiitokset, herra Speroni, vastustatteko? Niin tässä ei nyt äänestetä mistään lainsäädäntötoimesta. Tällä on mielestäni merkitystä eri tasolla. Tämä lakko uskoakseni koskee laajasti ottaen ja suhteellisesti kaikkia poliittisia ryhmiä ja voimia, jotka ovat täällä parlamentissa. Ei se koske pelkästään vasemmistoa tai oikeistoa. Joten sellainen edustuksellisuus, joka pienenee täällä, on kuitenkin paikalla ja on edustuksellinen. Sen takia voidaan äänestää. Kiitoksia. Äänestämme siitä, että kuka puoltaa tätä herra Bradbornin ehdotusta. Ja seuraavaksi äänestämme siitä, kuka vastustaa pyyntöä. ja sitten tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Meillä on enemmistö, joka kannatti tätä ehdotusta, joten ehdotus on hyväksytty. Eli äänestystä ei järjestetä tästä aiheesta torstaina. Joten näin esityslista on päätetty ja nyt ryhdymme käsittelemään varsinaista esityslistaa. Esityslistan mukaan meillä on seuraavana Rouva de Veirakin mietintö siviiliilmailun onnettomuuksien ja vaaratilanteiden tutkinta ja ehkäisy. Haluatteko lisätä tähän jotakin? Olkaa hyvä. President, je n'ai pas... Puhemies. Herra puhemies. Minä en nyt ymmärtänyt äänestyksen tasolla. Äänestimmekö siitä sen puolesta, että tämä viedään puhemiehistöön vai vastaan? Siis vastaan. Torstaina ei siis ole istuntoa. Niinkö tämä menee?